Komission nimissä seuraavaksi, olkaa hyvä, komission jäsen Mimitsa. Kiitos, puhemies. Parlamentin jäsen, suurin piirtein viime vuonna tähän aikaan. Minun maani oli viimeinen, joka YK on yleissopimuksen vammaisten oikeuksista ratifioi. Se tarkoittaa, että Euroopan unioni ja kaikki sen jäsenvaltiot – ovat nyt sitoutuneet toteuttamaan seuraavan viestit. Ei ole kyse siihen, että ihmisiä sopetetaan ympäristöön, vaan että ympäristö mukautetaan ihmisten tarpeisiin. Ja nimenomaan Euroopan esteettömyysvastitus tekeekin kolmen tiukan neuvotteluvuoden jälkeen, kun on soudettu ja huovattu niin on päästy tähän tärkeään pisteeseen lainsäädäntöehdotukseen. Ja minä haluaisin lämpimästi kiittää esittelijä herra Lökkegordia ja hänen muita esittelijöitään, herra Koosaa ja Tayloria. Mistä nyt sitten on kyse? Kyse on vakaasta paketista, jonka myötä Eurooppa on esteettömämpi elää, tehdä työtä, jos on vammainen henkilö. Euroopan esteettömyysasetus on komission keskeisimpiä aloitteita on ollut sosiaalisissa asioissa. Joulukuussa 2015 me laadimme hyvin kunnianhimoisen ehdotuksen, joka ehdotti Euroopan laajuista koordinoitua lähestymistapaa toteuttaa YK on yleissopimuksen velvoitteita estettömyydestä. Se perustui sisämarkkinoiden vahvuuksiinkin. Euroopan esteettömyysasetuksen myötä saamme kaikkein suurimmat markkinat esteettömille tuotteille ja palveluille. Yhtäläiset toimintaedellytykset on nyt luotu ja siitä on hyötyä yrityksillekin Euroopassa. Sen myötä voidaan lisätä saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta esteettömyystuotteille ja palveluille. Tämän myötä yli 80 miljoonaa vammaista henkilöä, mukaan lukien vanhuksiakin, osallistumaan yhteiskuntaan ja työmarkkinoihin samalta viivalta muiden kanssa. Euroopan esteettömyysasetus kattaa laajan kirjon tuotteita ja palveluita. Puhelimia, tietokoneita, maksupäätteitä, itsepalvelupäätteitä, pankkipalveluita, sähköisen viestinnän palveluita, mukaan lukien 112 numero. Lisäksi on AV-palveluita, sähköisiä kirjoja, sähköisen kaupapalveluita, kuten myös liikennepalveluja osin. Nämä tärkeät palvelut ja tuotteet ovat arkisia asioita ja yhä useammin on kyse myös niiden digitalisoinnista. Siksi Euroopan estettömyysasetus auttaa myös täytäntöön panemaan Euroopan sosiaalisen oikeuksien pilaria ja periaatetta vammaisten osallistamiseksi yhteiskuntarintoihin. Me olemme mukauttamassa sääntöjämme, jotta ne kestävät myös tulevaisuuden tarpeet, jotta digivallankumous olisi katalysaattori myös sosiaaliselle osallistamiselle, ettei kukaan ei jää junasta. Euroopan esteettömyysasetus kuitenkin on nähtävä yhdessä muiden tärkeiden EU-välineiden kanssa. Esimerkiksi julkisten hankinnoiden direktiivi, tai sähköisen viestinnän säännöt. Siellä esteettömyys on e, ehdoton velvoite. Euroopan esteettömyysasetus helpottaa myös täytäntöönpanoa. Lopuksi haluaisin vielä vahvistaa sitä, että Euroopan esteettömyysasetuksen vaikutus menee yli ja ohi sen soveltamisalaan. Sen esteettömyysvaatimukset ovat myös innoituksen lähteenä muille aloille – muillekin maailmanosille. Eurooppa on nyt murtamassa rajoja maitten ja ihmisten väliltä. Jatkettakoon tätä myös rajojen murtamista niin, että myös vammaiset pääsevät täysimittaisesti yhteiskuntarintoihin mukaan. Minä luotan teihin kaikkiin, että te tuette esteettömyysasetusta. Se tuo muutoksia miljoonien kansalaisten elämään. Kiitos. Grazie. Kiitos komission jäsen Mimitsa ja nyt seuraavaksi ja kulttuurivaliokunnan nimissä edustaja Ward. Olkaapa hyvä minuutti. Yli 100 miljoonaa ihmistä elää EUn alueella ja tämän luvun odotetaan nousevan 120 miljoonaa vuoteen 2020 mennessä. Vammaisilla henkilöillä on usein vaikeuksia käyttää monia peruspalveluita ja tavaroita ilman muiden apua. Tämä tarkoittaa se, että että peruspalveluiden tavaroiden kohdalla syrjitään, eristetään yhteiskunnan toiminnasta. Esimerkiksi pankissa käyminen, pankkiautomaatin käyttäminen, koulussa tai yliopistossa käyttäminen, kirje, kirjaston käyttäminen, metron, metrolla ajaminen, lipun ostaminen. Meidän pitää taata että se, että kuulemme vammaisia, me pitää kuunnella heidän tarpeitaan ja vastata heidän jokapäiväisiin kokemuksen niin, että kukaan ei jää syrjään yhteiskunnassa. Tästä juuri kyse on tässä mietinnössä. Ketään ei saa jättää huomiotta. Ja tiedän, että vammaiset odottavat hyvää tulosta, kun äänestämme tästä mietinnöstä. Emme saa tuottaa heille pettymystä. Kiitos Julie. Seuraavaksi naisen oikeuksien valiokunnan puolesta edustaja Staras Ferragut minuutti. Non c'è ei ole paikalla. Eli sitten seuraava puhuja. Kyse on vetomusvaliokunnan lausunnosta edustaja Kuneva. Olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon puhemies. Kuusi vuotta on kulunut sen jälkeen, kun komissio teki ehdotuksensa. Ja tänään meidän tehtävämme on keskustella tästä aiheesta ja pian äänestää. Tämä on heikompi esitys kuin olisi ajateltu, kun me emme kuljeet kunnolla ihmisiä. Me halusimme kansalaiset kuuluviin, mutta konservatiiviset voimat täällä parlamentissa vastustivat näitä tarkistuksia. Näin meillä ei ole riittävää esteettömyyttä eikä laajaa täytäntöönpanoa. Ja tarvitsemme, ja tämän pahinta ainakin kuusi vuotta ennen kuin tämä direktiivi toteutuu käytännössä. Tämä todella haittaa esteettömyyttä. Kuitenkin meidän olisi taisteltava jatkuvasti ja tuettava edelleen vammaisia ja vammaisjärjestöjä, kunnes kaikista esteistä on päästy eroon. Kiitos. Grazie. Kiitos. Seuraavaksi kuulemme puheenvuoroja poliittisten ryhmien puolesta, kansanpuolueen puolesta. Edustaja Schwab, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Minäkin iloitsen siitä, että olemme pystyneet nyt edistämään esteettömyysvaatimuksia rajat ylittävästi EU:ssa, sillä EU:ssa on paljon vammaisia ihmisiä ja myös heille EUn jäsenvaltioiden infrastruktuurin pitää olla käytössä esteettömästi. Tämä ei pelkästään lisää heidän mahdollisuuksiaan matkustaa Euroopassa, vaan se myös luo samankaltaiset mahdollisuudet kaikille infrastruktuurin hallinnoijille – me olemme lisänneet esteettömyyttä ja tämän sosiaalisen menestyksen lisäksi olemme taloudellisesti pystyneet luomaan kannustimia lisäinvestoinneille. Kuitenkin on oikeutettua, että mikroyritykset on soveltamisalasta jätetty pois, sillä tässä tietyt investoinnit voisivat olla kohtuuttoman isoja. Toiseksi olemme onnistuneet tämän rakennetun ympäristön, joka valitettavasti parlamentti ei saanut tässä mukaan, sillä neuvosto ei sitä halunnut, mutta ehkä uusi parlamentti saa sen mukaan. Edustaja Sehnalova, S-ryhmän puolesta kaksi minuuttia. Děkuji za slovo, vážený pane komisaři, kolegyně a kolegové. Přístupnost běžných služeb a... Kiitos, puhemies, komission jäsen. Tuotteiden ja palveluiden estetty vaatimukset on tavallaan luonnollisesti suurimmalle osalle väestöä, mutta ne saattavat olla ylipääsemättömiä vammaisille. Meillä on 80 miljoonaa vammaista henkilöä Euroopan unionissa ja he ovat nyt asettaneet kaikki toiveensa tähän asetukseen. Esteettömyysasetus on kuitenkin törmännyt moniin vaikeuksiin ja ongelmiin. Tarvittiin kymmenen vuotta ennen kuin saatiin ehdotus ja neljä vuotta neuvotteluihin meni Olemme kuitenkin jääneet puoliväliin. Osittain on saatu aikaan menestystäkin, varsinkin ajatellen digitaalista puolta, niin että nämä tuotteet olisivat saavutettavampia viestinnässä muun muassa maksupäätteissä ja tietokoneiden käytössä. Mutta vammaisten osallistaminen täysimittaisesti yhteiskunta edellyttää myös täyttä mahdollisuutta liikkua yleisissä kulkuneuvoissa, käydä pankissa, käydä kaupassa. Ja tässä esteettömyysasetus ei ole kaikkia toiveita täyttänyt. Euroopan unionissa parlamentti on kritisoinut myös niitä päätöksiä, jotka ovat vasta todellisuutta. On kuitenkin jäsenmaat, jotka ovat tehneet omalta osaltaan jo päätöksiä, jotta voitaisiin leikata kuluja, mutta se on myös sitten luonut hankaluuksia estettyminen toteuttamiseksi SD-ryhmässä. Kaikkien kansalaisten on käyttää tuotteita ja palveluita yhdenvertaisesti on olennaista. Tämä on ennakkoedellytys sille, että voidaan kaikki saada mukaan yhteiskuntaan, mukaan lukien vammaiset ja vanhukset, ne joilla on vaikeuksia. Kiitoksia alkuja sitten ECR-ryhmän nimissä edustaja Zytnanska, olkaa Kiitos paljon, puhemies. Hyvät kollegat, olen hyvin iloinen siitä, että tämä direktiivi, jota pidän hyvin tärkeänä, pyrkii parantamaan vammaisten asemaa ja että tämä saadaan hyväksyttyä vielä tällä lainsäädäntökaudella. Alusta asti millä olen tukenut tätä aloitetta. Yhteistyössä kollegoiden kanssa olen pyrkinyt myös parantamaan tätä ehdotusta. Lisäneuvotteluiden kautta on päästy muuttamaan tätä tekstiä. Pahoittelen, ettei lopputulos ole ihan niin kunnianhimoinen kuin olisi voitu toivoa, eikä näin ota riittävästi huomioon – vammaisten tarpeita, mutta ponnistelumme eivät lopu tähän päivään. Uskon, että meidän on edelleen edistettävä esteettömyyttä kaikissa jäsenvaltioissa. Kiitos. Kiitos edustaja Scholtes. Minuutti vihreiden puolesta. Kiitos puhemies. Yli 80 miljoonaa eurooppalaista on odottanut hartaasti tätä asetusta. Haluaisin kiittää esittelijää hyvästä yhteistyöstä asian parissa. Tämä asetus on erityisen tärkeä siitä syystä, että näin vammaiset henkilöt ja monet muutkin voivat helpommin hyödyntää tuotteita ja palveluita eri laitteissa. Tämä on kuitenkin vain ensiaskel. Tämä asetus ei ole täyttänyt kaikkia toiveita ja tarpeita, eli paljon on vielä avoimia kysymyksiä, varsinkin rakennetun ympäristön osalta. Tämä on kuitenkin alku jollekin. Nyt on saatu aikaan toivoa ja olemme varmoja siitä, että Euroopan parlamentti nyt ymmärtää ihmisten tarpeita. Ja totta kai haluamme, että olemme osallistavia. Kiitos. Nyt olemme kuulleet, olitte ryhmien puheenvuorot ja seuraavaksi Muutama muu puheenvuoro. Edustaja Koch, puolitoista minuuttia. Hyvät kollegat, kun 20 vuosi, 25 vuotta sitten aloitin työn Euroopan parlamentissa, vammaiset ihmiset tai toimintarajoitteiset ihmiset eivät olleet mitenkään näkyviä, olivat suorastaan näkymättömiä. Tämä ei johtunut kuitenkaan siitä, että emme olisi yrittäneet luoda sosiaalista pilaria. Nyt olemme kuitenkin päässeet eteenpäin asiassa. Väestö lähtee nyt siitä, että kun EU:ssa on 120 väestökehityksen takia EU tulee olemaan 120 miljoonaa vammaista ihmistä. Ja tämä esteettömyys on hyödyksi kaikille. Esimerkiksi liikenteessä on nyt jo esteettömyysvaatimuksia ja tukea ihmisille, jotka, joilla on liikkumisrajoitteita. Nyt nämä uudet säännöt eivät mitenkään poista näitä vanhoja sääntöjä, vaan täydettävät niitä. Tämä on hieno asia. Nämä täydentävät, täydentävät säännöt koskevat esimerkiksi sitä, että esimerkiksi lentokentillä ja rautatieasemalla automaatit usein eivät ole esteettömiä. Erityisen hienoa on strategiamme, että sen suhteen, että vammaisten pitäisi pystyä käyttämään myös hätä numero 112, kuten kaikkien muidenkin. Tämä Tämä pitäisi olla taattua, jotta vammaiset ihmiset voivat elää itsenäistä elämää. Meidän on tehtävä tältä pohjalta edelleen töitä. Minä olen itse asiassa tämän vammaisten interryhmän perustanut ja olen hyvin vakuuttunut tämän työn ajaja. Kiitos edustaja Koh. Dantti, minuutti. Nikola, ole hyvä. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Euroopan esteettömyys Asetus tuo paljon hyötyä yli 80 miljoonalle, jotka ovat vammaisia tai joilla on toimintaesteitä. Tämä koskee puhelimia, pankkipalveluita, maksupäätteitä. Nyt me saamme yhdenmukaiset vaatimukset, jotta näitä tuotteita ja palveluita voidaan käyttää Euroopassa. Myös sähköinen kauppa, urheilu, pankkipalvelut, hätänumerot, huomioisivat nyt haavoittuvimmat väestöryhmät. Nyt meillä on selvät edellytykset, jotta saman hintaan voidaan niitä tarjota. Varmasti olisimme enemmänkin saaneet aikaan, varsinkin ajatellen näiden sääntöjen käyttöönottamista, koska määrät oli ihan pitkät tai esteettömyysvaatimuksia myös rakennetussa ympäristössä. Näin Euroopan parlamentin kanta varmastikin olisi kaikkein paras kolmikantaneuvottelussa, mutta esteettömyys direktiivi on riittävä tuo kuitenkin oikeudenmukaisuutta Eurooppaan ja takaa perusoikeudet myös niille henkilöille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Kiitos edustaja Dantti ja sitten seuraavaksi Pietikäinen. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Tämä on merkittävä askel yli kymmenen vuotta kestäneen kädenväännön jälkeen ja kamppailun jälkeen ihmisoikeuksien perusoikeuksien vammaisten oikeuksien jotka ovat ihmisen perusoikeuksia

E Kiitos. Ja sitten keskustelussa on puhujaluetteloa. Edustaja Stevens, olkaa hyvä minuutti. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat. Euroopassa on noin 80 miljoonaa vammaista ja noin 150 miljoonaa iäkästä. Ja kaikki lainsäädäntö, joka helpottaa, estää esteetöntä pääsyä palveluihin ja tuotteisiin on eduksi Euroopalle. Siksi olen iloinen siitä, että esteettömyys paketti saadaan nyt päätökseen. Tämä on askel oikeaan suuntaan, vaikka se ei mene mielestäni liittävän pitkälle. Jos verrataan vaikka Yhdysvaltoihin, niin Euroopassa ollaan kovasti jäljellä, jäljessä, kun ajatellaan integroitua esteettömyyttä. Americans with Disabilities Act on todella johtanut kulttuurin muutokseen ei ainoastaan julkinen puoli, vaan yksityinen puoli. Yritykset pitävät esteettömyyttä tärkeänä mahdollisuutena, ei velvollisuutena. Tämänlainen ajattelu on meille tärkeä Euroopassa myös, niin etteivät vammaiset kohtaa sellaisia ongelmia, joita ei saisi enää saisi, saisi Euroopassa enää olla. Kiitos. Kiitos edustaja Stevens, edustaja Etheridge, olkaa hyvä. Ehdottomasti meidän on kohennettava saavutettavuutta ja esteettömyyttä, kun on kyse tuotteiden palveluiden käyttöstä. Tämä koskee varsinkin vammaisia, mutta en voi olla miettimättä kuitenkaan, että kun tulee ylhäältä alaspäin lainsäädäntö, niin ei se välttämättä ole aina se oikea vastaus kansainvälisessä kaupassakaan. Voi olla valmistajaa, yrityksiä, jotka lähettää yhteistyötä asiakkaiden kanssa. Ehkä se olisi tehokkaampi tapa edetä. Täytyy tuoda esille myös yksi asia, jonka komission jäsen otti esille. Ja se, kun ajatellaan tämä, että tulevaisuus huomioidaan, silloin hälytyskellot kyllä soivat. Onko se mahdollistakaan? Voi olla, että se on, on raamatusta peräisin oleva ajatus, kun virta yritettiin kääntää. En tiedä. Ehkä voidaan olla joustavia paremminkin, että yritykset voivat reagoida markkinoihin. Muuten on kielteinen vaikutuksiltaan. Totta kai estettömyyttä vammaisille. Onorevole Marias. Pre- Edustaja Marias, olkaa hyvä minuutti. Grazie, presidente. Pragmati, opus υπόθηκε, υπάρχουν 80... Kiitos, puhemies. Kuten sanottiin, meillä on 80 vi- miljoonaa vammaista Euroopassa valitettavasti ja 150 miljoonaa iäkästä kansalaista. Meidän on tätä tömpääntävä kunnollisia toimia, jotta kaikki ihmiset saavat kunnollisen pääsyn tuotteisiin palveluihin. On otettava huomioon se, että vammaisilla on vaikeuksia osallistua yhteiskunnalliseen, taloudelliseen ja poliittiseen elämään Euroopan unionissa. Siksi tarvitaan erityistoimia. Me olemme vetomusvaliokunnassa kuulleet tuhansilta kansalaisilta kertomuksia. Meidän pitäisi toimia niin, ettei rahoiteta mitään julkista tai yksistä hanketta EUn varoin, jos hankkeessa ei oteta huomioon jotenkin esteettömyyttä. Esteettömyyden tulisi olla kriteeri, jotta voidaan hyväksyä EU-varojen käyttö. Bilbao. Edustaja Bilbao, minuutti olkaa hyvä. Kiitos komission jäsen. Minä haluaisin onnitella lämpimästi Morten lkkegaardia kun ajatellaan hyvin rajoittavaa neuvostonäkemystä. Me olemme saaneet mahdollisimman hyvän sopimuksen aikaan. Me olemme päässeet eteenpäin yli sadan miljoonan kansalaisen oikeuksien ajamisessa, olipa kyse millenkä tahansa vammasta. Tämän myötä voidaan taata se, että koko unionissa täytetään velvoitteet, jotka liittyvät YK yleisopimukseen – direktiivi huomioi vaikutukset liikenteeseen ja peruspalveluihin, niin olipa kyse fyysisestä tai digitaalisesta esteettömyydestä. Siellä on myös rahoituspalveluja, tietokoneet, maksupäätteet, puhelimet tai sähköiset kirjat. Yksi merkittävä saavutus on myös, että myös hätäpalvelut ovat esteettömiä, muun muassa 112 numero. Valittelen sitä, että soveltamisalaan ei ole otettu rakennettua ympäristöä, matkailupalveluita rannoilla tai muut ö, vapaa-ajan tilat. Toivottavasti tämä johtaa innovaatioon ja auttaa meitä olemaan rintamassa silloin, kun haluamme vammaisten elämää helpottaa. Kiitos. Grazie. Kiitos. Ja viimeisenä edus kuulemme komission Mimitsan vastausta. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Hyvät jäsenet, me olemme tulleet pitkän matkan, jotta olemme saaneet aikaiseksi tämän lopputuloksen. Neuvottelut neuvoston ja parlamentin välillä ovat olleet hyvin intensiivisiä. Meidän on kaikkiaan ollut pakko näyttää joustavuutta, jotta pääsemme lopputulokseen. Tiedän hyvin, että monet teistä olisivat mielellään nähneet enemmän aloja tämän säädöksen soveltamisalaa tai olisitte halunneet nähdä tietyissä kohdissa enemmän kunnianhimoa. Mm, komission ehdotus itse asiassa oli kunnianhimoisempi, joten ymmärrän huolen aiheenne. Mutta täydellinen on joskus hyvän vihollinen. Meidän on nähtävä mm, tämä merkittävä edistys, jota tulee tämän ansiosta. Monien jokapäiväisten tuotteiden ja palveluiden esteettömyys tulee parantumaan vammaisten jokapäiväisessä elämässä. Kaikkien pitäisi pystyä hyötymään digitaalisesta vallankumouksesta. Ketään ei saisi jättää jälkeen, kun yhteiskuntamme muuttuu. Hyvät jäsenet, nämä muutokset esteettömyysvaatimuksiin ovat niin ilmiselvän hyviä ja ilmiselvän äh, äh, välttämättömiä, että ihmiset varmasti tulevat sanomaan, miksei niitä tähän asti, miten, miksi niitä ei aikaisemmin jo ole toteutettu. Pyydän teitä tukemaan tätä esteettömyyssäädöstä. Kiitos sitten esittelijä, joka voi vastata edustaja Lökkegoor. Olkaa hyvä. Tack för det. Kiitos, arvoisa puhemies. Ja kiitos kaikille kollegoille, jotka osallistuivat tähän keskusteluun. Olen kuunnellut hyvin tarkkaan tätä keskustelua. Neuvostelut, neuvottelut kestivät vuosikausia ja on hienoa kuulla teidän arvioitanne lopputuloksesta. Lasi on aina puoliksi täynnä tai puoliksi tyhjä. Ja minä kuulun niihin, jotka näkevät lasin puoliksi täydeksi. Komission jäsen Mitchan tavoin pitäisin tätä hyvänä ratkaisuna. täydellisyyteen pyrkiminen voi estää hyvän tuloksen, mutta me olemme kuitenkin nyt siinä tilanteessa, että pääsemme eroon pysähtyneisyyden tilasta. Sitä on kestänyt vuosikymmeniä. Parikymmentä vuotta sitten emme olleet valmiita antamaan vammaisille sijaa yhteiskunnassamme, joten meidän pitäisi juhlia sitä, että olemme päässeet ainakin niin pitkälle, että olemme sitä mieltä, että vammaisten pitäisi olla yhteiskunnan osana mukana – meidän pitäisi olla iloisia siitä, että voimme tarjota 80 miljoonalle ihmiselle ihmisarvoista elämää, kun puhutaan tuotteista ja palveluista. Huomaan, että monet puhujat olisivat halunneet enemmän, samoin minä. Mutta olen kuitenkin melko ylpeä siitä, mitä olemme saaneet aikaiseksi. Osa asioista oli sellaisia, että en pystynyt niitä kuvittelemaan. Komissiossakin on ollut valmiutta tähän alusta asti. Kiitos tästä hyvästä, tue, hyvästä tuloksesta. Toivon, että huomenna saadaan laaja tuki. Kiitos. Kiitos esittelijälle, kiitos työstä. Keskustelu päättyy. Kiitos komission jäsen Minitskalle läsnäolosta täällä kanssamme näin illalla. Äänestys toimitetaan huomenna. Ja nyt seuraavaksi esityslistan mukaan meillä on neuvoston komission julkilausumat. Rahanpesudirektiivin mukaisesti kiireelliset käytön on otettava EUn musta lista kolmansista maista. Tervetuloa komission jäsen Jurovaa. Kiitos, että olette kanssamme. Ja nyt puheenvuoron saa neuvoston nimissä ministeri Chiot. Olkaa hyvä. President, Hyvä puhemies, hyvät jäsenet. Ensinnäkin haluaisin kiittää puhemiestä, puhemies Tajania hänen kirjeestään, jonka neuvosto on saanut hetkinen vain. Äh, etsin tässä oikeat paperit. Yes, yes, yes, I know it. Sorry, sorry. Sorry. Non, non, non, non, non, non, non, Okay, sorry for this. Pyydän anteeksi tätä. Hyvä puhemies, hyvät jäsenet, hyvä komission jäsen. Kiitos, että kutsuitte puheenjohtajakauden edustajan tähän keskusteluun. Haluaisin hyvin selkeästi sanoa, että neuvosto on sitoutunut vastustamaan ja torjumaan rahanpesua ja terrorismin rahoitusta. Tästä ei voi olla minkäänlaista epäilystä. Puheenjohtaja, valtio ja neuvosto ovat täysin samaa mieltä siitä, miten kiireellistä on puuttua asioon yhdessä parlamentin kanssa. Yhdessä me olemme, siis parlamentti, neuvosto ja komissio, tehneet tiivistä yhteistyötä viime vuosina, jotta olemme saaneet aikaiseksi rahanpesun vastaisen ja terrorismin rahoituksen vastaisen järjestelmän. Erityisesti olemme vahvistaneet EU-sääntöjä, kun vuonna 2018 hyväksyimme viimeisimmät tarkistukset rahanpesun vastaisen direktiiviin. Se on hyvä esimerkki tästä erinomaisesta yhteistyöstä. Totta kai me tarvitsemme lisää edistystä tässä yhteisessä taistossamme, joten menenkin suoraan asian ytimeen. Neuvosto on vastustanut komission delegoitua säädöstä, jolla tunnistetaan korkean riskin kolmannet maat – Tämä ei tarkoita sitä, etteikö lista olisi tärkeä osa jatkuvaa työtä päinvastoin. Mutta jotta saamme tällä välineellä parhaimman vaikutuksen aikaiseksi, meidän on otettava lista käyttöön oikeanlaisessa prosessissa. Näin me itse asiassa neuvoston julkilausumassamme kirjoitimmekin. Me uskomme, että jotta saamme tehokkaan välineen aikaiseksi. Komission ehdotus pitää tehdä läpinäkyvällä tavalla, sellaisella tavalla, joka antaa kannustimia valtioille ryhtyä toimiin, päättäviin toimiin. Tästä syystä neuvosto pyytää, että lista laadittaisiin totta kai rahanpesudirektiivin viidennen sellaisen mukaisesti. Hyvät jäsenet, me olemme yhtenäisiä ja täysin sitoutuneita edistämään olemassa olevaa yhteistyötä toimielinten välillä. Itse asiassa me muilla rintamilla olemme ottaneet edistysaskelia rahanpesuun ja terrorismin rahoituksen torjunnassa. Me olemme nyt juuri viimeistelmässä neuvotteluita neuvotteluita tärkeästä lainsäädännöstä rahanpesun vastaisuudesta. Jäsenvaltiot, mutta myös Euroopan parlamentit pitävät tätä asiaa erittäin tärkeää. Neuvosto on myös viime joulukuussa laatinut rahanpesun vastaisen toimintasuunnitelman. Sen tavoitteena on parantaa olemassa olevaa järjestelmää ja me tarkkailemme edistystä tässä asiassa. Hyvät jäsenet, odotan illalla kantojenne kuulemista ja myös komission, kannan kuulemista, jotta voimme tehdä yhteistyötä uuden listan eteen. Kiitos. Kiitoksia kovasti ministeri. Seuraavaksi kuulemme julkilausuman rahanpesudirektiivin mukaisesti kielisesti käyttöön otettavasta EU-mustasta listasta eli neuvoston ja komission julkilausumat. Neuvoston puolesta Rova Chiot, olkaa hyvä. Signomi. Olen pahoillani, sanoo puhemies. Reuva Jurova, komission jäsen saa puheenvuoron. Puhemies, parlamentin jäsenet, kiitos keskustelun järjestämisestä tästä tärkeästä aiheesta. Ja kiittäisin neuvostoa myös siitä, että hekin pitävät asiaa kiireellisenä. Jokaisen terroristi-iskun jälkeen kuulemme erilaisia puheita siitä, miten pitäisi tiukkaasti terrorismia torjua. Jokaisen pankkiskaadan jälkeen kuulemme hienoja puheita siitä, että pitäisi saada rahoitussektori terveemmälle pohjalle. Ja sitähän me tässä yritämme liittyen riskaapeleihin kolmansiin maihin. Näin me teimmekin. Noratimme metodologiaa, joka hyväksyttiin hyvin avoimella tavalla. Siksi aluksi esittäisin valittelun siltä osin, että neuvosto hylkäsi listan, koska jos tällainen lista meillä olisi, me pystyisimme nyt aloittamaan tämän tehokkaan taistelun välittömästi. As you know, Kuten tiedätte, Euroopan komissio ja minä itse olemme taistelleet rahanpesua vastaan ja terrorismirahoitusta tällä kaudella ensisijaisen tärkeänä asiana. Olen aina saanut täältä paljon tukea parlamentin jäseniltä. Heitä on täällä tänäkin läsnä. Viime vuosina me olemme nähneet, joukon terroriskuja Euroopassa. Olemme nähneet myös rahanpesuskandaaleja. Ne ovat osoittaneet, miten järjestäytyneet rikolliset käyttävät väärin meidän rahoitusjärjestelmäämme. Yhdessä teidän ne olemme tehneet väsymättömästi työtä, jotta sääntöjärjestelmämme olisivat sietokykyisempiä rahoitusrikollisuutta vastaan niin, niin, että yhteiskunta ja kansalaiset saisivat turvaa. Me olemme kahdesti päivittäneet rahanpesudirektiivi. Ja te olette hyväksyneet uuden direktiivin rahanpesun kriminalisoinnista ja meillä on alustava sopimus myös uudesta direktiivistä, joka liittyy rahoitustietojen käyttöön laivaltaviranomaisten voimiin. Tällä viikolla olemme viime metreillä neuvotteluissa, kun uudistamme Euroopan pankkiviranomaista, koska se saisi vahvemman roolin rahoitusvalvonnassa rahoitusalan osalta niin, että voidaan varmistaa, että täytäntöön pannaan kunnolla kautta Euroopan määräyksiämme. Delegoitussäädös, jonka me hyväksyimme 13. helmikuuta joidenkin maiden yksilöimiseksi, jossa on puutteita rahanpesu kysymyksissä ja terrorismin rahoituspuitteissa. Tämä lista on osa näitä ponnisteluja paremmin suojella rahoitusjärjestelmää Euroopassa rahanpesu ja terrorismin rahoituksen riskeiltä. Valitettavasti toimenpide ei tule voimaan mainitsemani syystä jo tuosta hiljattain. Neuvosto käytti tarkasteluoikeuttaan ja maaliskuussa tyrmäsi delegoinnun asetuksen. Ja kuten totesin, olen pettynyt neuvoston päätöksestä ja valitan sitä, ettei tästä ole keskusteltu poliittisella tasolla neuvostossa sen paremmin kuin sisä- ja oikeusministeriön tapaamisessa viime viikolla tai valtiovarainministeriön kokouksessa ECOFINissa tänään Brysselissä. Viides rahan pesudirektiivissä parlamentti ja neuvosto yhdessä päättivät vahvistaa sääntöjä liittyen kolmansiin maihin täydentäen oikeudellisia kriteereitä liittyen rahoitusalan työryhmään. Komissio haluaa monikeskisyyttä ja myös mitä tämä työryhmä tekee. Me olemme ollut työryhmässä aktiivisena perustavana jäsenenä ja sen työ on huomioitava täysimittaisesti. Työllä on tärkeää, että me hyväksymme muita toimenpiteitä Euroopan rahoitusjärjestelmän koskemattomuuden takaamiseksi ja käyttäen kriteereitä, jotka ovat meidän rahanpesusäännössä me löytyi lukkoon, eli varovaisuussäännöt tulisivat noretutuksi huomioiden kokemuksemme ja mitä Panama-papereistakin voidaan ottaa opiksi. Euroopan parlamentin neuvosto ja komissio yhdessä päättivät lisätä varo- avoimuussääntöjä liittyen tosiaaliseen omistajuuteen. Se menee yli ja ohi sen, mitä työryhmä on edellyttänyt. Siksi ei pelkästään toistetta työryhmän toimintalistaa. Meillä on rahanpesu sääntöjen nojallakin velvoite harjoittaa omaa autonomista arviointiamme. Jotta voitaisiin valmistella tätä ensimmäistä listaamme, komissio teki tarkan arvion perustuen vakaaseen metodologiaan yhdessä jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kanssa. Jäsenvaltioitakin kuultiin metodologiasta sinällään. Siinä noudatettiin niitä kriteereitä, jotka on määritetty direktiivissä. Niin ikään komissio kuuli kolmansia maita, jotka tässä tulivat välittömästi kyseeseen, kun komissiokollegio tuki alustavia löydöksiä 23. tammikuuta kuluvaa vuotta. Noudattaen noiden maiden oikeutta tulla kuuluiksi. Komissio pitää kiinni arviostaan. Siksi jatkossakin olemme yhteydessä kolmansiin maihin rohkaisemme niitä puuttumaan omiin puutteisiinsa, että voidaan ennaltaehkäistä rahanpesua ja terrorismin rahoitusta. Me emme listaa maita itse tarkoituksellisesti, vaan jotta voisimme puuttua riskeisiin meidän omalle rahoitusjärjestelmällemme. Mitä tulee seuraaviin toimenpiteisiin, niin olen valmis olemaan yhteistyössä teidän neuvoston kanssa poliittisella tasolla, jotta voidaan keskustella mahdollisuuksia mennä eteenpäin niin, että selviydymme oikeudellisista velvoitteistamme mesudirektiivin nojalla. Tämä on toimielinten yhteisvastuulla suojella kansalaisia ja EU-rahoitusjärjestelmää rahanpesu- ja terrorismin rahoituksen uhkia vastaan. Aikataulusta toteaisin, että kollegio saa tilaisuuden saattaa päätöksen seuraavallista vielä tällä kaudella. Haluan tämän kauden päättää tähän. Ja siinä joudun vielä kerran korostamaan sitä, että minä luotan teidän tukeenne. Kiitoksia. Kiitos komission jäsenelle. Ja nyt seuraavaksi kuullaan poliittisten ryhmien edustajia. Ensimmäisenä kansanpuolueen puolesta herra Ferber, olkaa hyvä. Kiitos paljon, arvoisa puhemies, komission jäsen neuvoston edustaja. Olemme varmaankin kaikki samaa mieltä siitä, että rahanpesun vastaisessa työssä tarvitaan mustalista, joka saa maat toimimaan, joka on uskottava. Aikaisempien luonnosten yhteydessä meillä oli varaumia tehosta. Me olemme jo käännyttäneet takaisin delegoituja säädöksiä. Me olemme aina sanoneet, että se ei riitä, että kopioidaan tämän FATF-työryhmän listaa, vaan luodaan oma lista. Tämä lista ei varmaankaan ole täydellinen. Voidaan pohtia sitä, miksi Venäjän kaltainen maa ei vielä tällä listalla ole. Ja tietenkin neuvosto on maininnut tällaisia menettelytapoja-kysymyksiä, joista voidaan keskustella, miten listalle päätyy, miten sieltä pääsee pois. Kuitenkin minulla on sellainen käsitys, että neuvoston vastalause ei ollut muodollinen, vaan siellä varmasti myös vähän väärät perusteet olivat takana. Olemme kuulleet viime viikkoina, että ei saa pistää sitä tai tätä maata listalle, koska kyse on tärkeistä liittolaisilta. Jos lähdetään tälle linjalle, niin tällä listalla ei ole minkäänlaista uskottavuutta, koska – on selvää, että jos maan pitää vain lobata ahkerasti jotain jäsenvaltiota, se pääsee pois sieltä listalta. Silloinhan tämä on ihan hampaaton väline. Tätä me voi toivoa, koska lopulta on kyse siitä, että turvataan se, että rahoitusala Euroopassa ei toimi rahanpesun tai terrorismin rahoittamiseen tai rikollisten toiveeseen. Ei voida sanoa toisaalta, että Euroopan pankkivalvontaan – tarvitaan rahan pesun vastaista uutta toimivaltaa ja toisaalta jätetään ovi aivan auki, kun ei päästä sopimaan tällaisesta listasta, mustasta listasta. Toivoisin, että uusi ehdotus saadaan mahdollisimman pian ja toivoisin vain, että neuvosto sitten äänestäisi listan puolesta. Kiitos. Kiitos SD-ryhmän puolesta. Puolitoista minuuttia Komes. Kiitos tässä mustassa listassa on kyse kolmesta maista, joissa on ongelmia rahanpesun ja terrorismin rahoituksen kohdalla. Viides direktiivi on keskeinen väline myös veronkierron torjumisessa komissio on tuottanut lopputuloksen, parlamentti on samaa mieltä ja neuvosto on tämän tuhonnut. Läpinäkyvyys ja oikeus terrorismiin ja rahapesun torjunnassa jumittuivat nyt neuvoston ta- takia. Sitten hallitukset sanovat, että Brysseli tässä estää ratkaisun, mutta kuka tässä pettää kansalaisten luottamuksen, kuka rohkaisee terrorismia? Se on neuvosto. Kaikki 28 jäsenvaltion hallitukset tässä noudattavat perversejä intressejä ja alistuvat muun muassa Trumpin hallinnon ja Saudi-Arabian loppauksen edessä – komission jäsen, kunnioitan teidän kunnianhimoisuuttanne. Saatte täyden tukemme. Kiitos. Seuraavaksi ecr puolesta herra Packet minuuttiin. Thank you, Kiitos. Europa komt weer... Kiitos puhemies. Eurooppa esittää uutta veroparatiisien listaa. Onneksi komission tällä kertaa tehnyt hyvin työtä. Paremminkin voisi, mutta kuitenkin – Euroopan parlamentilla on oma lista parin viikon takainen lista ja sinne ilman mitään syytä pistettiin Belgia. Komissiolta on lista, joka on parempi. Tietyt maat eivät saa mitään sanktioita, mutta eurooppalaiset pankit joutuvat lisävalvontaa toteuttamaan. Onko tämä tärkeää, kun toimitaan petoksia vastaan. Kyllä me haluamme toimia rahanpesua vastaan ja me jatkamme tätä työtä varmasti. Kiitos. Kiitos. Alder nimissä edustaja Turvalks, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Aika suurella mielenkiinnolla luin tämän mustallistan Mielenkiinto johtuu siitä, että asian kanssa on touhuttu jo pitkään. Täällä Sargentinin kanssa olemme tästä keskustelleet jo kuusi vuotta sitten. Pyrimme saamaan jotain järjestystä listoihin ilman, että mitä järjestystä saatiin aikaan. Ja kun luen läpi perusteluja siltä osin, mitä maita pitäisi ottaa listalle, niin olen vielä yllättyneempi siitä selvästä syystä, että kun ajatellaan kaikki pankkiskandeja, joita viime aikoina on nähty, niin siellä on yksi jatkuvasti esille tuleva malli. Venäjä. No, jos joku on tämän laatinut, niin ehkä olet tutustunut Venäjään. Itse olen siellä elänyt kuusi vuotta. Ja täytyy sanoa, olen hyvin yllättynyt, että, että ei oteta vakavammin tätä sitten Neuvostoliiton romahdukseen on nähty järjestelmällistä syyllistämistä. Siellä on omaisuus mennyt eri kanavia ulkopuolella Eurooppaan tai veroparatiiseihin. Se on ollut se läpimenevä toim- piirre näissä pankkiskandaleissa, ettei Venäjä ole listalla, niin osoittaa, että ei ihan vakavasti ylipäätään tätä hoidetta. Ja tämä oikeastaan käytyy meitä vastaan, että yhä vähemmän uskotaan eurooppalaisiin toimielimiin. Meidän tehtävämme on kantaa huolta uskottavuudesta ja varmistaa, että mitä me teemmekin kansainvälisesti, niin on sitten niin laadukasta sen verkoista, että kansalaiset uskovat, että todella pyritään saamaan jotain järjestystä rahanpesuun ja terrorismin rahantamiseen ja veroparatiiseen. Kiitos puhemies. Ja sitten vihreän ryhmän puolesta herra Kiikol, puolitoista minuuttia. Hyvä puhemies. Viime päivien tapahtumat ovat kyllä kuin suoraan hullujen huoneelta. Neuvostolle pitää sanoa aivan selvästi. Me olemme äänestäneet yhdessä metodiikasta. Komissio sanoikin tämän jo kuukausia. E, e, tästä puhuttiin, eikä neuvostolta tullut mitään vastalause tähän metodiikkaan. Ja sitten kun lista tuli julki, niin sitten Panamasta ja myös Amerikan eri oikeudenkäyttöalueilta, USAn oikeudenkäyttöalueilta ja Saudi-Arabiasta ja sitten tulee vastalauseita ja sitten aletaan kritisoida metodiikkaa, eikä se ole ollenkaan uskottavaa. Yksikään komission maa-arvioinnista ei osoita tätä oikeutetuksi ja nyt sitten olette hylänneet tämän tehokkaan välineen rahanpesua vastaan. Miten voimme tästä eteenpäin jatkaa? No, haluaisin sanoa, että nyt ei saa antaa periksi. Komissio sanoi, että esimerkiksi Venäjän ja Azerbaidžanin Azerbaijanin ja ähm, Arabiemiriittikuntien kohdalla maa-arviointi ei ole vielä päätöksessä. Arviota pitää jatkaa. Me emme tarvitse lyhyempää listaa, joka on ongelmallisista maista puhdistettu. Ei, vaan tarvitsemme kunnianhimoisen listan ja komission pitää e, viimeinkin julkaista nämä maa-arvioinnit, jotta kansalaiset saavat sen välineen, jotka, jonka he ovat ansainneet. Kiitos. Guerryvän puolesta edustaja Kaafi, olkaa hyvä minuutti. Kiitos puhemies. Nyt tässä on kaikkein räikeimpi esimerkkiä edunvalvonnasta neuvostossa vastoin kansoja. Se uusi menetelmä, jolla mustalista laaditaan, niin se on muut, kaikkea muuta kuin täydellinen. Se osoittaa, että useimmat rahaskandaaleista viime vuosina ovat liittyneet eurooppalaisiin pankkeihin, mutta olemme kiitollisia siitä, että prosessissa on enemmän autonomiaa neuvoston tavoitteet, vastalauseet ovat poliittisesti motivoituneita. Minä olen erityisesti huolestunut siitä, että Saudi-Arabia ja USA sivuttaminen on seurausta läheisistä kauppa- ja rahayhteyksistä ja myös USA ja Saudi-Arabian loppauksesta. Emme tarvitse kiireellisesti vain mustaa listaa rahanpesuasioista, me tarvitsemme myös mekanismia, jotta voidaan estää loppaaminen yritysten ja yleistä etua ja vahingoittavien valtioiden tasolta. Kiitos. Kiitos. EFDDn nimissä edustaja Kauban, olkaa hyvä, puolitoista minuuttia. Kiitos arvoisa puhemies. EU-ssa koko ajan puhutaan rahanpesusta ja pelätään, että jollain voi olla yhteyksiä, joiden kautta saadaan hy- hyötyä tai veronkierrosta. Kyllä veroja aina pystytään kiertämään, jos niin halutaan. Näin se on. Me pyrimme vähentämään sitä minimin yhdistyneessä kuningaskunnassa – ja se siitä, toisin kuin että asetetaan rikollisen asemaan jokainen tiukasti työtä tekevä yrittäjä vaikka. Esimerkiksi, koska pidätetään varat, kunnes tiedetään, miten, mistä ne on hankittu. Ihmisten pitäisi voida luoda vaurautta ja työpaikkoja. Yhdistyneessä kuningaskunnassa ei olla ihan niin neuroottisia rahanpesusta – 34 prosenttia nuorisotyöttömyys Espanjassa, Ranskassa reilut parikymmentä prosenttia. Eikö vauraisia työpaikkojen luominen olisi tärkeää? Ei sitä kautta, että lisätään hallinnollista taakkaa. Se olisi hyödyllisempää, että leikataan hallinnollista taakkaa kuin se, että lähdetään jatkuvasti puuttumaan kovaa työtä tekevien yrittäjien työhön. Hehän antavat työpaikkoja ahkerille eurooppalaisille. Nyt halutaan valvoa kaikkia. Investointipankkereilla taas on koskemattomuus yhdistyneessä kuningaskunnassa vielä Brexitin jälkeenkin. Tämä on todella tyypillistä EUlle, että yksi, yhdet säännöt EUlle ja toiset muille. Kiitos. ei puolesta herra Borgetsi, olkaa hyvä presidente. Kiitos puhemies. Me olemme nyt näkemässä hämmästyttävä spektaakkelia, kun on kyse pelistä näiden maiden osana, jossa tavallaan tulee luetteloon häviäluettelosta ikään kuin kortti pelissä. Ja todellakaan ei ole halukkuutta saada avoimuutta toimielimissä, vaikka näin tärkeä vakava aihe kyseessä. Täytyy muistaa myös, mitä hälytyskelloja soitettiin meidän eri valiokunnissamme myös Geneven huumausaineviraston johtaja totesi, että kaikki kansainvälinen huumekauppa oikeastaan liittyy pankkijärjestelmän ja rahanpesuun ja joihinkin rahoitusalan laitoksiin. Mutta vaikka verotuksellisesti tämä on hämärää ja on veroparatiisia, niin miten Euroopan unioni voi sitten hyväksyä selkeitä sääntöjä ja toimenpiteitä koskien maita, jotka harjoittavat rahanpesua ja veroparatiiseja. Sitä on kyse ja kyse on ja kauppiaista ja terrorismin rahoittamisesta. Minä haluaisin ystävällisesti komission edustajalla nyt erottaa, että kun ajatellaan tätä viidettä direktiiviä ja siellä on myös, että tarvitaan todellinen omistus siellä, olenpä Puhuja keskeyttää, että Lux salire i veri proprietari delle società offshore. È così sicura che nei nostri paesi sia... Että meidän maitammekin on mukana siellä. Puhuja mikrofonia katkaistaan vähän väliä. Kiitos. Ja näin puhujat kuultiin eri poliittisista ryhmistä. Pitäkääpä kiinni puheajoistanne. Ei meillä ole riittävästi aikaa, kuulemma jo myöhässä muutenkin. Herra Rosatti seuraavaksi puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Ensiksi haluaisin kiittää komission jäsen Jourovaa siitä, että hän on antanut EU-kansalaisille sen, mitä olemme pyytäneet jo kauan, todellisen EU-listan kolmansista valtioista, joissa on riski rahanpesusta. Tämä lista perustuu e- EU-komission uuteen metodologiaan, ja haluaisin onnitella Jurvaa tästä aloitteesta. Samalla haluaisin kertoa kollegoille, että minun ryhmäni valittelee suuresti sitä, että neuvosto on esittänyt vastalauseen tälle EU-komission listalle sillä eh, tämä todella valittavaa, sillä tämä musta lista on todella tärkeä väline rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisessa toiminnassa ja on todellakin vaikea ymmärtää tässä neuvoston perusteluita. Olen tyytyväinen uuteen metodologiaan, mutta haluaisin kuitenkin, että komissio ottaisi arvioinnissaan huomioon myös taksevaliokunnan loppuraportin ennen kaikkea Venäjän kohdalla. Kaikki rahanpesuskandaalit tällä vaalikaudella ovat olleet yhteyksissä venäläiseen rahaan tai venäläisiin kansalaisiin. EU-parlamentti on kunnianhimoinen rahapesun ja terrorismin, torjunnan, ja terrorismin rahoituksen torjunnassa ja siksi odotamme komissiolta edelleen tätä, tämän työn jatkamista. Lopes Aguilar, seuraavaksi, olkaa hyvä. Señor presidente, komissaria Juro. Komission jäsen, tämän kauden aikana olemme valitelleet kovasti, että ei ole saatu tuloksia, on tämä salvattu neuvostossa, vaikka on kyse tärkeästä lainsäädännöstä myös parlamentilla. Mutta jos ajatellaan tuloksia rahanpesun torjunnassa ja terrorismin rahoittamisen torjunnassa, niin ei se ihan vähäistä ole. Ei sitä voi tietenkään aliarvioidakaan. Meillä on viides rahanpesudirektiivi olemassa, se on hyväksytty ja se on nyt johtamassa vaikutuksiin koko Euroopassa. Ja myös meillä on rikosoikeudesta oma direktiivimme, ja se on erittäin tärkeä väline, jotta voidaan rikosoikeutta lähettää jäsenvaltioiden kesken. Ja, ja sikäli parlamentin lainsäädäntötyö on ollut merkittävää. SD-ryhmä on aina tukenut näitä aloitteita ja hyvin tarmokkaasti panama osalta ja TAX 3, jossa minulla oli kunnialla mukana. Ja, ja nyt niin neuvosto on on, jota on vähentänyt listaa määrällisesti ja muutenkin vaikutusta. Ja me haluamme, että komissio pysyy tiukkana kaikessa, joka liittyy rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen. Näinä päivinä, kun on viisi vuotta sitten kulunut siitä, kun Euroopassa oli Euroopan suurin terrorismi isku, koko Euroopan historiassa suurin määrä uhreja, komission jäsen pitäkää kiinni tästä. Kiitos. Rouva Sargentini, minuutti. Kiitos paljon, arvoisa puhemies. Ministeri sieltä puhuu ehkä kaikkia kieliä tai hän ei kuuntele parlamenttia. Olisi ollut kiinnostava kuulla, miksi 28 jäsenvaltiota vastustaa Euroopan komissiota lainsäädäntö ehdotuksessa. Me olemme neuvotelleet kaksi kertaa neuvoston kanssa rahanpesudirektiivin uudistamisesta. Näin vastustaisiin terrorismin rahoitusta. Ja me olemme kuulleet neuvostolta jo ennalta, että ei oltu riittävän nopeita Charlie Hebdon ja Bataclanin iskujen jälkeen. Olimme hyvin yllättyneitä, että komissio lähtee tekemään tätä työtä, suojelee meitä terrorismia vastaan. Ja te sanotte, että ette ymmärrä tätä menettelyä. Ehkä kun puhutte keskustelun lopuksi, voitte selittää Saudi-Arabian penaa ja muiden maiden asettamisessa listassa. Mitä ongelmia siinä on? Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Jurvan Crespo, minuutti. Gracias, presidente. Kiitos, puhemies. Tämän lainsäädäntökauden aikana komissio